mitä tulee siis uusiin valiokuntajäsenyyksiin, ja nämäkin on toimitettu jäsenille, ja mikäli näitä ei vastusteta, niin nämä uudet jäsenet katsotaan nimitetyiksi. Ja sitten haluaisin ilmoittaa, että äh, neuvoston pysyvän puheenjohtajan kanssa äh, keskiviikkona allekirjoitetaan kuusi säädöstä, jotka on hyväksytty parlamentin työjärjestyksen säännön 74 mukaisesti.